että sisällön tekijät saavat palkkiot niin, että samalla internetin vapautta pidetään yllä. Tämä on haaste seuraavina kuukausina ja vuosina meille. Kiitos. La discussione è chiusa e la vota... Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja äänestämme tästä huomenna 12.30. Nyt siirrymme käsittelemään herra Giovanni Lavian mietintöä. talousarvio 2013 kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet. Annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle. puhe, rouva puhemies, hyvät kollegat, nyt kun ajatellaan tätä trilogiaa, niin se tulee, se tapahtuu todellakin tärkeällä hetkellä, kun ajatellaan Euroopan unionin tilannetta ja kun ajatellaan sitä päätöstä, joka tehtiin, jotta myös budjettivallan käyttämisen kannalta ja taloudelliselta kannalta Euroopan unioni pystyisi vastaamaan kaikkiin haasteisiinsa vahvalta pohjalta. Me tarvitsemme vahvempaa Eurooppaa ja sen vuoksi täytyy pitää kiinni kasvusta ja kilpailukyvystä, pitää kohdistaa ponnisteluja PK-sektoreihin ja PK-sektoriin ja nuoriin. Me olemme vakuuttuneita siitä, että tätä kautta pystymme elvytystoimien kautta käynnistämään uudelleen taloudellisen toimintamme sillä tavalla, että voimme rohkaista nuoria, jotta he pääsevät työmarkkinoille. Nyt kun ajatellaan näitä maksusitoumuksia, niin maksumäärärahat ovat ö, riittämättömät kaikkien toimien toteuttamiseksi ja siksi neuvottelujen keskiöön täytyy asettaa nämä erityiskysymykset, jotka ovat huolenaiheita joissakin jäsenvaltioissa. Haluan muistuttaa joistakin kohdista, joista, esimerkiksi kohta, josta haluaisimme tehdä suullisen tarkistuksen. Siinä kohdassa neuvosto sanoo, että Euroopan unioni pyrkii tekemään kaiken mahdollisen, jotta saa syntyy älykästä kasvua, sellaista kasvua, joka on osallistuvaa kasvua. Ja, ja tähän tarvitaan todellakin sitoumusta kaikkien jäsenvaltioiden toimesta, jotta nämä tekevät kaikkensa, että nämä tavoitteet saavutetaan. Tämä antaa uutta luottamusta kansalaisille kasvun osalta. Haluan muistuttaa myös, että nämä maksumäärärahat, jotka on täällä komission paperissa, on, ne ovat lukuja, joita jäsenvaltiot ovat äh, ilmoittaneet ja sitten ajatella näitä sitoumuksia ja niiden kestoa, jotta tämä menettely sujuisi hyvin ja jotta voidaan saada sellainen budjetti, joka voi vastata kansalaisten odotuksiin, niin silloin meillä täytyy olla maksupuolella, kulupuolella jatkuvaa seurantaa. Meidän täytyy myös ennakoida monia seikkoja. On tärkeää, että käymme toimielinten välistä yhteistyötä, joka viedään mahdollisimman pitkälle, ja sitä ei valitettavasti tällä hetkellä kaikilla, kaikilta osin ole. Jos katsotaan aikaisempien vuosien menettelyä, meillä on ollut oikaiseva korjattu budjetti ja myös maksu määrärahojen osalta täytyy 2012-2013 vuoden välillä saada aikaan oikeanlainen kehitys. Me tarvitsemme riittävästi myös sitoumusmäärärahoja, erityisesti kriisiaikana, kuten komissio itsekin on sanonut, niin me tarvitsemme lisää Eurooppaa, emme vähemmän Eurooppaa. Ja siksi näin sitoumus mielessä me tarvitsemme vahvaa poliittista sitoumusta ja me haluamme edistää työpaikkojen luomista. Tällä tavalla voimme päästä kriisistä ulos. Sitten toinen tärkeä elementti on se rahoitus, jonka, josta komissio on tehnyt ehdotuksen, joka kohdistuu seitsemään puiteohjelmaan. Joka tapauksessa siinä muodossa, kun se nyt on yhteisessä julkilausumassa päätetty, niin meidän täytyisi pystyä ja komission pitäisi pystyä käyttämään kaikki mahdolliset resurssit ja haluan lopuksi kiittää kaikkia kollegoita, kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tämä, tähän työhön. Neuvosto ei ole paikalla, mutta haluan osoittaa sanani komission jäsen Lewandowskille. Koko tämän menettelyn aikana olette osoittanut suurta sitoumusta ja on hyvä, että näin pääsemme eteenpäin, koska tämä on todellakin kansalaisten tärkeä intressi. Kiitoksia paljon ja sitten komission jäsen Lewandowski, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Tässä on nyt kaksi rinnakkaista menettelyä meidän talousarvioesityksemme pohjalta vuodeksi 2013. Ja tämä on nyt tapahtunut nyky-Euroopan tilanteessa, jossa julkisen, julkinen vaka, julkisen talouden vakauttaminen on ehdoton kriteeri EUn kehitykselle, mutta toisaalta me tarvitsemme myös kriisitilanteessa sijoituksia. Ja näin voimme luoda kasvulle ja työllisyydelle tulevaisuudessa perustaa. Tämä kaikki pitää myös nähdä Euroopan neuvoston huippukokouksen valossa kys- vastaus, jonka komissio on antanut talousarvioesityksen 2013, on oikea. Ja parlamentin mandaatti, kuten ähm, herra Lavia on tässä sanonut, menee samaan suuntaan. Me tarvitsemme rajoituksia, mutta samalla me säästämme muilta alueilta ja nyt sitten kahden prosentin kasvu vain näissä rahoitusnäkymissä, se on tietysti riittävä, mutta me, meillä on myös näitä sitoumuksia, jotka ovat oikeudellisesti sitovia vuonna 2014, eikä kukaan voi olla yllättynyt tästä, että rahoitusnäkymien lopulla maksut lisääntyvät, eli maksuja tarvitaan enemmän. Tämä on siis erikoispiirre vuoden 2013 talousarviossa. Tarkoitan, että N plus 2, N plus 3 säännöt tarkoittavat, että meidän pitää maksaa sito, sitoumukset vuosilta 2010-2011 viimeistään vuonna 2013. Ja ja kokous näistä maksuista ei ole pelkästään minun vel- velvollisuuteni, vaan se on EUn yhteinen velvollisuus. Minun täytyy korostaa, että kohesion ja eri, äh, kehityksen alalla meillä on kasvun potentiaalia. Äh, maksujen lykkääminen ei ole vaihtoehto. Äh, jäsenvaltioissa, äh, jos emme sijoita äh, niin tämä vaan lisää ongelmia. Euroopan parlamentin talousarviovaliokunnan puheenjohtajan kokoama kokous, joka käsitteli maksutasoja toukokuun lopulla, käsitteli tätäkin asiaa hyvin. Minä näen paljon logiikkaa tässä monivuotisessa rahoitus kehyksessä. Ja kuten Lavia sanoi, tämän kehyksen loppu on erityinen tilanne, mutta neuvostosta tulee tietysti huolenaiheita ja haluja leikata, vaikka vuonna 2013 on todellisia tarpeita. Me emme mitenkään perusta meidän lukujamme omin olettamuksemme. Nämä luvut tulevat jäsenvaltioista ja

Per la Commissione Sviluppo, l'onorevole Mitchell. Ja sitten kehitysyhteistyövaliokunnan nimissä edustaja Mitchell. Kiitos puhemies ja kiitän alkajaiseksi kollegalla Viaa laajasta työstä, jota hän on tämän asian hyväksi tehnyt. Ymmärrän kyllä sen, että jotkin jäsenvaltiot ehkä haluavat vähentää sitoumuksiaan kehitysapuun näinä vaikeina aikoina, mutta – 0,7 prosenttia BKTLstä on sellainen tavoite, että, että pitäisi antaa ihmisten muualla maailmassa kuolla sen takia, että se olisi meille liian suuri summa. Olemme onnistuneet vähentämään lapsikuolleisuutta maailmassa valtavasti, Seuraavan sukupolven aikana kaksi miljardia ihmistä lisää syntyy kehitysmaihin ja tästä aiheutuu valtava joukko migraatio, varsinkin jos emme pidä kiinni näistä sitoumuksistamme. Jos meidän täytyy vähentää summia, niin se on yksi asia, mutta sitoumuksista täytyy pitää Tanska esimerkiksi on osoittanut, että sitoumuksista voidaan pitää kiinni. Grazie. Kiitoksia. Ja sitten puheenvuoro on edustaja Stasny. Minuutti, olkaa Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Kiitos. In INTA committee, I strongly support... Kiitos. INTA-valiokunnan valmistajana, äh, valmistelijana kannatan sitä, että stimuloidaan talouskasvua, parannetaan kahdenvälisiä suhteita ja edistetään maailmanlaajuista vakautta ja solidaarisuutta. Siitä syystä toivon, että kauppaa tukeva kehitysyhteistyö, ICI, ICI Plus ja makrotaloudellinen rahoitusapu saavat edelleenkin rahoitusta. Lisäksi vetoan sen puolesta, että kasvua parannetaan ja työllisyyttä sellaisilla aloitteilla kuin EU-yritys yritystoiminnan kansainvälistyminen, pk-yritysten parempi pääsy kasvumaihin, kauppakumppaneiden tukeminen eteläisen ja itäisen kumppanuuden kautta sekä olemassa oleva korkeatason vuoropuhelu Yhdysvaltain, Venäjän, Kiinan ja siirtymätalouden maiden kanssa. Jos nämä toimet saadaan asianmukaisesti toteutettua, siitä on hyötyä kaikille EU-kansalaisille. Kiitokset talousarviovalvontavaliokunnasta edustaja Felnier, joka ei valitettavasti näytä olevan paikalla. Joten edustaja Bullon työllisyys- ja sosiaaliasioiden komiteasta, äh, valiokunnasta, olkaa hyvä. Kiitokset edustaja Lavialle hänen synteettisestä työstään ja siitä, että budjettiasioiden täytyy olla – Euroopan unionin asialistalla ykkösenä, koska se on todellakin tärkeää, jotta voimme e, toimia ja vahvistaa sosiaalista kohesiota. 2013 budjetti, joka on tämän monivuotisen rahoituskehyksen viimeinen vuosi, on nyt erittäin avainasemassa. Sen pitää pystyä edistämään nuorten työllisyystilannetta, sen pitää pystyä antamaan uusia kannustimia ja uutta impulssia PK-sektorille. Kun ajatellaan poli- sosiaalipolitiikkaa ja me tarvitsemme oikein kohdistettuja välineitä ja meidän täytyy vahvistaa esimerkiksi EURES ja PROGRESS-ohjelmaa ja mikroyritysten rahoitusta. Kun ajatellaan PK-yrityksiä tai suuria yrityksiä. Niiden täytyy pystyä saamaan taloudellista tukea ja ratoksellista tukea EU-ta. Kiitokset ja sitten teollisuustutkimus- ja energiavaliokunnan nimissä edustaja Pyytikoffer. Kiitos puhemies. Vihreänä kansanedustajana ITRE-valiokunnassa olen eri mieltä monien kollegoiden kanssa ITERin rahoittamisesta nyt kun sitten olen talousarvioesittelijä Itressä, niin voin sanoa, että olemme hyvin samaa mieltä periaatteista, siis että talousarvion pitäisi heijastella EU 22 strategian tavoitteita. Meidän valiokuntamme näkökulmasta tämä tarkoittaa kolmea seikkaa. Energiapolitiikkaa, ennen kaikkea SET, suunnitelma ovat keski ovat keskipisteessä sitten tutkimus ja innovointi on myös tärkeää ja kolmanneksi PK-yrityksiä on tuettava. Kiitoksia aluekehitysvaliokunnan nimissä edustaja Stavrakakis. Puhemies, hyvät kollegat. Jälleen kerran tämä EU-budjettikeskustelu käydään talouskriisin keskellä. Kaikki kärsivät, kaikki maat kärsivät, saman niiden budjetit. Aluekehityspolitiikan suhteen tiedämme, että se on paras mahdollinen väline tuomaan kasvua ja työpaikkoja Eurooppaan. Vuoteen 2011 asti meillä oli valtavasti maksamatta olevia sitoumuksia ja on varmistettava, että maksimäärärahat vuodelta 2013, 2012 äh, saadaan todellakin maksettua. Vuoden 2013 osalta neuvoston ja komission on analysoitava tarkasti nämä luvut, jotta 2013 vuoden budjetin täytäntöönpano ei vaarannu. Parlamentin on vastustettava kaikenlaisia leikkauksia näiden analyysin perusteella. Kiitoksia sitten maatalousvaliokunnan nimissä. Edustaja De Lange, yksi minuutti. Eh, voorzitter, het landbouwbudget. Kiitoksia rouva puhemies. Maatalousbudjetti on, sitä on lisätty hyvin vaatimattomasti. 1,6 prosenttia, näin komissio on ehdottanut. Tämä lisäys johtuu lisäksi siitä, että siinä on uusien jäsenvaltioiden tukea mukana. Tämä on asenne, joka, jota pitää kritisoida. Ja kun ajatellaan 2013 budjettimenettelyä, niin hintojen huojunta on ongelma, joka on entistä voimakkaampi, eikä se siitä mihinkään katoa. Meillä on maataloudessa pilottihankkeita ja maata, maanviljelijöitä, jotka ovat tämän hintahuojuntaongelman edessä yhä useammin. Meillä on tällaisia pilottihankkeita, joita aikaisemmin olemme pyrkineet saamaan aikaan. Ja esimerkiksi tällainen tarkkailukeskus, jossa pyrittiin saamaan aikaan parannusta, mutta kuitenkaan tulokset eivät ö, ähm, aiheuta mitään suuria suosionosoituksia. Tiedetään, että markkinoilla pitää reagoida nopeasti, koska ongelmat saattavat syntyä hyvin nopeasti. Esimerkiksi hedelmä- ja vihannesalalla täytyy toimia nopeasti. Toivotaan, että tämäkin asia voidaan varmistaa. Grazie per la commissione Kiitoksia. Ja sitten eh, edustaja Jakolino, kansalaisvapauksien valiokunnan nimissä minuutti, olkaa. Komissaario. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tällä uudella aikakaudella, johon liittyy monimutkaisia vaatimuksia ja uudelleen määrittelyjä siitä, mihin kustannukset oikein, miten kustannukset oikein jaotellaan. Lavian mietintö on hyvä esimerkki siitä, miten vaikeassakin tilanteessa voidaan päästä kohtuullisiin lopputuloksiin. Hän on tehnyt parhaansa. Meidän valiokuntamme, budjettivaliokunta otti yhteyttä ja pyysi meiltä lausuntoa. On jotenkin myönteisiä asioita, esimerkiksi Frontex ja pakolaisrahasto ja turvallisuuden osalta vuosi 2013 on hyvin tärkeä vuosi, sillä nyt käsitellään uusia rahoitusnäkymiä. Jotakin on tehtävä yksinkertaisesti meillä on, meidän on tehtävä lista poliittisista prioriteeteista, eikä esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa voi epäillä, sen järkevyyttä ei voi epäillä. Meidän pitäisi tehdä enemmän sen tyyppisissä asioissa ja toivottavasti talousarviovaliokunta kertoo meille, kuinka se on. Kiitoksia paljon ja sitten perussopimusvaliokunnan nimissä edustaja Guerrero minuutti. Kiitoksia puhemies lausunnon laatijana perussopimusvaliokunnasta haluan puoltaa tätä budjettia, joka olisi johdonmukainen. Totta kai eu budjetti on tärkeä katalysaattori silloin, kun ollaan kriisissä. Sen kautta täytyy luoda kasvua ja sen kautta täytyy pystyä luomaan uusia työpaikkoja – 2013 on vuosia, jolloin tarvitaan erityistä budjettia tiedottamispuolelle, koska silloin täytyy myös tiedottaa lähestyvistä vaaleista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että täytyy olla sellainen budjetti, joka on johdonmukainen joka ottaa huomioon nämä mainitut seikat. Ja kun ajatellaan tätä lainsäädäntökautta, jolloin huhtikuussa astui voimaan jotkakin aloitteita, ja näiden johdosta täytyy järjestää myös kuulemistilaisuuksia. Näinpä me tarvitsemme myös resursseja näiden tilaisuuksien järjestämiseen. Kiitoksia. Grazie. Credo che... Kiitoksia. Ja nyt us... käsittääkseni myöskään edustaja Hannibal ei ole paikalla, joten siirrymme näihin poliittisten ryhmien nimissä pidettäviin puheenvuoroihin. Edustaja Lamassur, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Budjet, EUn budjetti on nyt se kohta, jossa nimenomaan neuvoston sitoumus tulee mitatuksi. Viime viikolla hyväksyttiin tällainen paketti, joka liittyy kasvuun ja vakauteen ja nyt meillä on myös rahastoja, joita täytyy sitten, joihin täytyy lisätä varoja, jotta nämä asetetut tavoitteet pystytään saavuttamaan, mutta meille ei kyllä täsmennetty, mistä nämä varat tarkkaan ottaen tulevat. Kun ajatellaan näitä budjettilinjoja ja sitä, miten komissio tässä on toiminut. Komissiolle annan tässä kaiken kunnian, niin yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa, neuvoston kanssa, kaikki tämä työ voi saada tulosta, jos se saa konkreettisen muodon ja jos nämä hankkeet voidaan toteuttaa tulevien vuosien budjeteissa. Ja nyt ensi viikosta lähtien käytävät, suljettujen ovien takana pidettävät kokoukset, voidaanko niihin, niissä tehtyihin päätöksiin todellakin valaa luottamusta. Jos kansalaiset ovat hyvin epäileväisiä, niin on, on luonnollista, että näin on, koska usein kannanotot saattavat olla hyvin ristiriitaisia on Kyproksen neuvoston puheenjohtajan vastuualuetta. Valitettavasti he eivät ole paikalla itse nyt. On siis heidän tehtävänänsä huolehtia, että ne tehdyt päätökset pystytään myös toteuttamaan. Ja jos tämä ei tapahdu, niin siellä voimme todeta, että neuvoston puolelta on tiettyä kyvyttömyyttä ja suorastaan tekopyhyyttä, jota voimme sitten olla arvioimaan. Per un minuto, että... Kiitoksia ja sitten puolitoista minuuttia edustaja Kartia Saval. Kiitoksia puhemies. Totta kai nyt tässä viitataan viime viikon huippukokoukseen, jossa sitten laitettiin 120 miljardia euroa liikkeelle. Ei ole kyse pienestä summasta. Ja sitten kun ajatellaan budjettikuria, niin asiat todellakin on asetettava omiin mittasuhteisiin. Meidän täytyy nyt saada aikaan muutoksia ja nyt vaikuttaa siltä, että neuvosto on todellakin ryhtymässä muutokseen. Me tarvitsemme kasvua, mutta me tarvitsemme kasvua kestävällä tavalla. Tämä 120 miljardia ei ole mikään pieni summa, mutta jotta saamme eurooppalaisen talouden liikkeelle, niin tarvitaan tiettyjä summia 150 miljardia on toisaalta se summa, joka on sitten taas tässä vuoden 2013 budjetissa keskustelun kohteena, eli se on suurempi summa kuin mitä, mistä viime viikolla keskusteltiin. Budjetti vuodelle 2013 on äh, sellainen, josta sanottiin, tai viime vuoden budjetista, budjetista sanottiin, että varat eivät tule riittämään kaikkien ohjelmien ja tavoitteiden toteuttamiseen. Ja totta on, että esimerkiksi seitsemännessä tieteen puiteohjelmassa on tiettyjä toteutumattomia kohtia, koska kaikkia, ei ole voitu, kaikkia osia ei ole voitu rahoittaa. Komission mandaatti ja neuvoston mandaatti ovat tässä erittäin tärkeitä, kun neuvotellaan näistä kysymyksistä. Kiitoksia. Ja sitten ö, edustaja kaksi minuuttia. Kiitos puhemies talousarvioesitys vuodelle 2013 muistuttaa siitä, että sitoumuksia on noin 150 miljardia euroa. Nämä sitoumukset ovat suoraan yhteydessä EU 2020-strategiaan ja niitä korotetaan 2,7 prosentilla 64 miljardiin euroon ja, ja kestävään kasvuun – kohdennetut varat kosvat 3,59 prosenttia. PK-yritykset, nuoriso ja uudet aloitteet, esimerkiksi projektijoukkolainat, tieto- ja viestintätekniikan, energian ja liikenteellä, niiden pitäisi auttaa, kun edistämme kasvua ja työllisyyttä, jota todellakin tarvitsemme Euroopassa tällä hetkellä. Mm talousarvioesityksen varat ovat yhteensä noin 138 miljardia euroa vuoteen 2012 verrattuna. Esimerkiksi tutkimuksen poiteohjelmassa korotusta on 28 prosenttia ja, ja myös myös sitten julkisten ja yksityisten yhteisprojektit pitää toteuttaa. 6,8 prosentin korotus on seurausta sitoumusten noudattamisesta ja, ja meidän pitää nyt toteuttaa ne sitoumukset, jotka olemme tehneet aikaisemmin. Tietysti me asetamme myös painopisteitä tieto- ja viestintätekniikan tukemin vuonna 2013 äh, johtaa siihen, että tätä tekniikkaa voidaan laajentaa ja käyttää mahdollisesti kaikista parhaasta teknologiaa. Tämä äh, ohjelma on apu Euroopalle ja talousarvio on toivottavasti väline, jota voimme neuvoston kanssa yhdessä käyttää. Me voisimme myö, esimerkiksi säästää huomattavia summia, jos tätä keskustelua ei käytäisi täällä Strasbourgissa, vaan Brysselissä. Grazie per il gruppo. Kiitoksia sitten vihreän ryhmän nimissä. Edustaja Tryppel, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Komission puheenjohtaja Barroso tämänpäiväisessä huippukokouskeskustelussa puhui siitä, että Euroopan budjetti on ratkaisevin väline kestävän kasvun edistämiseksi. Olen samaa mieltä. Komissiojäsen Lewandowskikin korosti tätä. Ja näinä aikoina merkitystä on silläkin, että korostetaan vielä kerran, että se tapa, jolla keskustelemme budjetista ja käsittelemme sitä, on osa yhteisön metodia. Meidän täällä parlamentissa ja neuvostossa on tehtävä yhteisesti päätökset ja meillä on vain yksi yhteinen budjetti. Viime viikolla neuvosto päätti huippukokouksessa, että lisäksi rakennerahastoista – on saatava liikkeelle nopeasti 55 miljardia, jotta viimein saadaan aikaan vahvistamishankkeita ja kestävää kehitystä koulutuksessa, uusiutuvassa energiassa ja niin edelleen, kaikissa hienoissa asioissa, joita kyllä tuemme. Neuvosto kuitenkaan ei oikein pystynyt esittämään, mistä nämä rahat äkkiä saataisiin tuenkin edellisten puhujien sanoja sen suhteen, että neuvosto on poliittisesti täysin skitsofreeninen, jos se toisaalta vaatii kasvupakettia, mutta ei toisaalta ole valmis, ei vuoden 2012 eikä 13 osalta kasvattamaan budjettia ja sen maksusitoumuksia. Jäsenvaltiot ovat olleet aika varovaisia tässä ja toisaalta sitten korostetaan sitä, että sopimuksista täytyy pitää kiinni. Siksi esitän selkeän vetoomuksen neuvostolle ja Kyprokselle neuvoston puheenjohtajana, että olkaa rohkeasti eurooppalaisia ja huolehtikaa siitä, että tarvittavat varat todellakin saadaan maksuun, sillä muuten kansalaiset pettyvät neuvoston päätöksiin. Kiitos. Grazie per il gruppo. Kiitoksia. Sitten EKR-ryhmän nimissä kaksi minuuttia edustaja Ashworth. Uh, President, Commissioner. Puhemies, komission jäsen. Eurooppalaisen talouden edessä on sellaisia haasteita, joita ei aikaisemmin ole ollut. Ja nyt meidän pitäisi sitten vastata uh, tilanteeseen koko maailman kannalta, koska tämä kokonaistilanne vali, vaikuttaa siihen, miten eurooppalaiset elävät. Budjetti on nyt keskeinen käsite. Meidän täytyy pystyä vastaamaan kilpailukykyhaasteisiin yhtenäismarkkinoilla. Meidän täytyy luoda eurooppalaista kasvua ja sitten katsoa, miten tämä Euroopan tasolla kulutettu raha saa vastin, että meillä on kiinnitettävä huomiota investointeihin, investointeihin eh, infrastruktuureissa ja muissa kysymyksissä, jotka vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että rajoitetuilla budjeteilla voimme käyttää, vaan sellaisiin, käyttää rahaa vain sellaisiin kohteisiin, joissa me saamme selkeästi rahalle vastinetta. Meidän pitäisi jälleen kerran katsoa niitä kulutusalueita ja miettiä tämä vaik- esittää vaikea, vaikeita kysymyksiä. Esimerkiksi jos ajatellaan näitä rakennerahastojen kohteita, onko investoinnit siellä osoit kohdistettu oikeisiin kohteisiin? Entä yhteinen maatalouspolitiikka? Onko se todellakin antanut mitattavissa olevaa hyötyä ympäristökysymysten kannalta? Ja kun ajatellaan sitten näitä haasteita talouden kannalta, niin tämä käsillä oleva budjetti ei ole pystynyt vastaamaan kaikkiin haasteisiin. Puhutaan samoista politiikan aloista, mutta kulutetaan enemmän rahaa. Tämä talo on erehtynyt, jos se voi ajatella, että nyt voidaan mennä eteenpäin tu- käyttäen enemmän rahaa ja sitten kuitenkin ihmisille ö, esitetään budjettikuria ja ta- tällaista tiukkaa talouskuria. Tässä on tietty ristiriita. Grazie. Kiitoksia. Sitten GUE-ryhmän nimissä edustaja Suussa puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Euroopassa hallitusten ainoa vastaus kansan tarpeisiin on ollut kuri, budjettikuri. Tarvitsemme solidaarista Eurooppaa, ei tätä rangaistusten Eurooppaa. Euroopan parlamentti on ainoa toimielin, jolla on demokraat- suoraan demokraattinen legitimiteetti. Hallitukset eivät voi yksin päättää Euroopan budjetista. Tiedämme jo niiden reseptin. Siitä syystä me emme kannata tätä mandaattia. Emme kannata esimerkiksi sitä, että tehdään suoria tulonsiirtoja monikansallisille lääkeyrityksille ja vahvistetaan linnakemaista Eurooppaa. Tarvitsemme budjettia, jolla voidaan tehokkaasti vastata tähän kriisiin. Komissio ehdottaa maksujen, maksumäärärahojen lisäämistä, mutta todellisuudessa kyse on rakenne- ja sosiaalirahastojen jo niille luvatuista rahoista. Espanjan, Kreikan ja Portugalin osaksi tulee kärsiä tästä. Tämä linja tarkoittaa vähemmän työllisyyttä ja vähemmän solidaarisuutta, vähemmän sosiaalista kohesiota. Nyt tarvitaan todellisia päätöksiä ja yhteishenkeä Tarvitaan Eurooppaan muutosta ja selän kääntämistä pankeille ja markkinoille pelkästään. Tarvitaan konkreettisia vastauksia todellisten ihmisten ongelmiin. On asetettava etusijalle työpaikkojen luominen, terveys, koulutus ja sosiaaliturva. Ja siksi taistelemme täällä ja tämän talon ulkopuolella. Grazie. Kiitoksia. Ja EFD-ryhmän nimissä edustaja Andreasen puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Tässä taas sitä mennään. Pahimmassa talouskriisissä mies muistiin tämä parlamentti luo vieläkin epärealistisempia odotuksia. Parlamentti ei vain usko, että tai ei, on vaikea uskoa, että enemmistö täällä edes uskaltaisi kysyä, kuuden, pyytää 6,8 prosentin korotusta kasvuun on aivan naurettavaa, että ajatellaan, että kasvua ja työllisyyttä voidaan edistää EUn talousarvilla. Satoja miljardeja on, on käytetty tähän mennessä, eikä tämä ole edistänyt kasvua ollenkaan. Monet uskovat, että EUlla on suuri vastuu tässä kriisissä. Euroopan komissio erityisesti ei ole pystynyt hallitsemaan EUn varoja ja veronmaksajia on petetty, sillä varoja on kohdennettu väärin, väärin seikkoihin. Ja nyt sitten parlamentti haluaa palkita tämän kehityksen kehityksen, joka on täysin vääräsuunnassa. Herra Cameron, minulla on viesti teille. Jos tuette Strasbourgia, niin siirrätte valtaa epäluotettavalle huonolle byrokraattikoneistolle. Säälikää nyt tässä, tässä EUn kansalaisia ja brittejä ja, ja torjukaa tämä budjetin korotus. Kiitos. Kiitoksia ja sitten sitoutumattomat edustaja Wertman minuutti. Kiitoksia. Olemme nyt vuosien mittaisen rakenne, talous- ja finanssikriisin keskellä Euroopassa ja siihen liittyy jatkuvasti kohonnut nuorisotyöttömyys. Tämä on sosiaalista räjähdysainetta, joka kuormittaa kaikkia rakenteita perheistä valtiojärjestelmiin. Se koskee kokonaista sukupolvea EU:ssa ja se edellyttää nopeaa poliittista reagointia. Tätä taustaa vasten vuoden 2013 budjettiluonnos on parlamentin parlamentin johdonmukainen vastaus, sillä siinä on johdonmukaisesti vähennetty toimielinten määrärahoja kaikilla poliittisen toiminnan tasoilla. Ja samalla sitten halutaan edistää kasvua ja työllisyyttä. Ja tämä onkin oikea ratkaisu siihen, miten voidaan vahvistaa kansalaisten luottamusta EU-hun ja politiikkaan sekä luoda uusia työpaikkoja jotta nuoret Euroopassa saavat viimein taas tulevaisuuden näkymiä. Kiitoksia. Ja nyt muut puhujat. Edustaja Surjan kaksi minuuttia. Kiitoksia paljon, rouva puhemies. Herra komission jäsen, arvoisat kollegat, voin vain onnitella esittelijää, jolla oli erittäin hankala työ, kuten aikaisemman puhujat ovat todenneet. 2013 budjettiin sen pitäisi ikään kuin ratkaista kaikki ongelmat, jotka meillä on. Työttömyys on yksi avainprioriteetteja. Ja sitten samaan aikaan meidän pitää kuitenkin vähentää tuotantoa. Jotkut ovat syyttäneet pankkisektoria ja muita tekijöitä, mutta tämä pankki, konsolidointi ja pankkikriisi, ne ovat sellaisia asioita, mistä me, tai ne eivät ole suuntia, josta me voimme lähteä hakemaan ratkaisuja. Mutta nyt kun ajatellaan tätä budjettia, niin budjetin soveltaminen on hyvä tapa vahvistaa kasvua ja luoda työpaikkoja. Meidän on tiettyjä kriisiä edeltäviä ohjelmia, joita sitten on voitu soveltaa myös kansallisesti, jotta 2013 budjetista voitaisiin ottaa mahdollisimman suuriin hyöty, niin meidän täytyisi todellakin keskittyä kasvua ja työllistyisyyttä tukeviin hankkeisiin ja tällaiset jäsenmailta tulevat ehdotukset komission suuntaan, on, ne ovat asia, joka pitää ottaa vastaan avoimesti. Me teemme uusia suunnitelmia sen eteen, miten käsitellä näitä asioita ja me emme kuitenkaan paranna mitään. Meidän täytyy ottaa realiteetit huomioon. Viime vuosien aikana maksut ovat vähentyneet, maksut ovat kasvaneet ja meidän täytyy kantaa vastuumme ja rahoittaa nämä aloitetut ohjelmat. Tätä ajatusta tuen. Kiitoksia. Se, ähm, l'onorevole Vaughan. Äh, Edustaja Vaughan, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitos puhemies. Haluaisin myös kiittää herra eh, Lavia hänen loistavasta mietinnöstään. Minä puhun eh, mui, eh, ja otsakin viisi ja muiden kohtien esittelijänä. Ja lisäksi käsittelin parlamentin omaa budjettia. Komission pitää vaatia kaikkien toimielinten säästämään ja meidän arviossamme me, me me tällä hetkellä tähtäämme 1,9 prosentin korotukseen ja meillä on työryhmä, joka käsittelee säästöjä, mahdollisia säästöjä parlamentin työssä. Tässä tarkastelee esimerkiksi henkilökunnan missioita ja henkilökunnan kuluja. Ja me katsomme muilta esimerkkejä esimerkiksi USAn kongressilta. Ja me voisimme saada säästöjä aikaiseksi. Parlamentin budjetista ja siitä tästä asiasta raportin vuoden loppuun mennessä. Komissio ehdotti alun perin 3,2 korotusta. Neuvosto aikoo ehdottaa taas 1,8 1,8 korotusta. Tämä tietysti on lähellä komission alun perin ehdottama 1,9. Me tiedämme, että tuomioistuin ja ö, ulkosuhdehallinto ovat sanoneet, että he tarvitsevat paljon suurempaa korotusta. Meidän pitäisi ö, puoltaa 1,9 korotusta ja silloin voimme ö, Äh, sanoa toimieliminä, että me olemme leikanneet toimielimen, toimielinten budjetista. Tämä olisi siis sekä parlamentissa että muissa toimielimissä toivottavaa. Kiitoksia. Ja nyt edustaja Faimon, minuutti, olkaa hyvä. Pani předsedající, dámy ja pánové. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tänä vuonna, aivan kuten joka vuosi, keskustelemme budjetti kolmikanta neuvottelujen mandaatista ja noissa neuvotteluissa laaditaan budjettia ensi vuodelle. Neuvottelujen tavoitteena on kompromissi, mutta onko sen tavoittelussa järkeä? Meidän ei kannata kaataa lisää pensaa liekkeihin vaatimalla mahdottomia. EUn taloustilanne pysyy vaikeana myös ensi vuonna. Jäsenvaltiot eivät, niiltä ei voi sen vuoksi edellyttää kulujen lisäämistä. Sen takia tämän talon on varmistettava, että ensi vuoden talousarvio hyväksytään, hyväksytään asianmukaisesti ja ajallaan, jotta ei aiheuteta tarpeettomia viivästyksiä. Meillä ei pidä olla erimielisyyksiä budjetista sellaisia, jotka vaarantaisivat jäsenvaltioiden tilanteen. Ensi vuonna ensimmäistä kertaa kohdellaan samanveroisesti maanviljelijöitä maataloustuen osalta ja tämä on historiallinen hetki. Tämän sanoi siis uuden jäsenvaltion edustajana. Grazie. Kiitoksia. Ja nyt edustaja Blosovic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 muistettava, että unionin budjetti on todellinen väline, joka voi saada aikaan kasvua ja luoda työpaikkoja kaikissa jäsenmaissa. Siksi minä tuen tätä komission antamaa ehdotusta muiden ehdotusten ohella kasvun ja työllisyyden edistämiseksi nyt nämä määrärahat, joita on vähennetty esimerkiksi Progress-ohjelmasta, ovat mielestäni huono asia, erityisesti nuorison työllisyyden edistämisen kannalta. Budjetti on sellainen väline, jonka kautta voimme katsoa tulevaisuuteen budjetin kautta ja sen Suomien mahdollisuuksien kautta voimme, voimme auttaa nuorten tilannetta meidän täytyy antaa näille ihmisille se, mitä he tarvitsevat. Grazie, la parola. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Harton minuutti. Hyvä puhemies, viime viikonloppuna näin Ice Age 4-filmin. Siinä on kaksi australialaista ulkorottaa mukana, jotka tekevät kummallisen huomion. Kysymys siitä, miksi ne joutuvat niin paljon vaikeuksiin, ne vastaavat, että haluatteko tietää meidän salaisuutemme siitä syystä, että me olemme niin hirvittävän tyhmiä. Ja näin ollen, kun puhutaan budjetista 2013, tämä on erittäin rele- relevanttia. Lavian kollegamme mietintö budjetista, joka pyrkii 8,3 prosentin lisäykseen siitä, johtaa siihen, että tästä tulee vain että kuka tällaista ihmeellisyyttä oikein keksii. Mitä 2013 sitten lisätään budjettiin? Melkein kaikkea. Mikä ei lisän? kansalaisemme, jotka haluavat tietää salaisuuteen, miten Eurooppa joutuu näin todella vakaviin ongelmiin, sopii näiden kahden rotan vastaus loistavasti. Siitä syystä, että me olemme niin hirvittävän tyhmiä. Kiitoksia. Grazie, la parola all'onorevole Jedrev per... Kiitos. Seuraavaksi Rove Jerniczewska. Dziękuję. Szanowni Państwo, budżet Unii Europejskiej jest głównym wyrazem solidarności wobec i pomiędzy wszystkimi 27... Kiitos. Euroopassahan pitää solidaarisuutta osoittaa 27 jäsenvaltion kesken. Se on hyvin tärkeää. EUssa, EU on sellainen elin jossa, tai paikka, jossa pitää epätasa-arvoa eri alueiden välillä tasoittaa, mutta myös yhtä lailla kehittää kilpailua ja luoda uusia työpaikkoja. Hyvät naiset ja herrat, meillä on nyt jonkunnäköinen idea siitä, miten me voimme stimuloida kasvua EU-ssa. Rakennerahastot, seitsemäs ra- puiteohjelma, innovaatiot ja elinikäinen oppiminen. Nämä ohjelmat tukevat koko EU-kansalaisia ja samalla vastaavat tämän vuosituhannen haasteisiin, varsinkin työpaikkojen luomisen osalta. Sen suhteen meidän pitäisi varmistaa se, että vuoden 2013 talousarviossa paitsi vastataan äh, haasteisiin, niin myös katsotaan, miten kriisi vaikuttaa siihen. Äh, ja senpä takia meidän pitäisi katsoa, että me emme äh, anna maksusitoumusten kasvaa liikaa, koska emme pystyisi tavoittamaan tai saavuttamaan tavoitteitamme. 2013 vuonna budjetin pitäisi nostaa 30,8 prosenttia. Minusta tämä on vähimmäiskasvu. Me emme voi keskittyä pelkästään siihen, että kriisissä toimitaan ad hoc pohjalta. Meidän pitää suunnitella pitkällä aikavälillä, jotta EU kehittyisi kriisistä ulos. Kiitos. Grazie. La parola all'onorevole Herzog per un minuto. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Herzog, minuutti. Újra találkozunk az idén is, hogy a versenyképességi fejezetről beszélgessünk. Niin kiitos. Kun puhutaan kilpailukyvystä, niin haluaisin sen yhteydessä korostaa sitä, että vuosi 2013 on nyt uuden puiteohjelman ensimmäinen vuosi ja sen takia on hyvin tärkeää, että me työstämme ja käytämme tätä välinettä tehokkaasti. Olisi hyvä, jos PK-yritykset pystyisivät kasvattamaan investointeja eikä päinvastoin kuitenkin tätä kautta me vahvistumme ja on hyvin tärkeää, jos EKPkin, anteeksi, investointipankki ottaa tärkeän projektin tässä. Nämä hanke, joukko, velkakirjat ovat yksi, yksi tärkeä väline. Infra, infraprojektit ovat hyvin tärkeä väline myös. Haluaisin korostaa komissio saarille, että meistä ITE-ohjelma on erittäin tervetullut, mutta siitä syntyvät lisäkustannukset pitäisi varmistaa niin, että ne eivät haittaa, tai, niin, että ne eivät haittaa muita ohjelmia, kuten seitsemättä puiteohjelmaa. Ja, ja toivon, että te löydätte ratkaisun. Olette sen tällekin vuodelle löytäneet ja uskon, että näin myös jatkossa. Haluaisin myös sanoa, että eh, SES-ohjelma

Kiitoksia. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Haluaisin tänään äh, kiinnittää huomionne äh, näihin virastoihin. Minun silmäni sattui se, että virastot 2013 ja tässä monivuotisessa ohjelmassa äh, eivät saa mitään konkreettista painopisterahoitusta. Esimerkki, meillä on uusi valvontaviranomainen, EPA, AJOPA ja ESMA. Jos nämä virastot todellakin tekevät tehtävänsä, joka on nyt viikonlopun aikana uudistunut kokonaan, niin niille pitäisi antaa sellaiset resurssit, että ne todella pystyvät suoriutumaan tehtävästään. Muuten kaikki nämä suunnitelmat eivät edes toteudu. Toinen esimerkki, Europol. Se sen äh, hallinto on hyvin huolella suunniteltu. 2011 sille on siirretty paljon, äh, tai se joutui siirtämään paljon ohjelmia seuraavalle vuodelle, koska ohjelmat eivät käynnistyneet. Kuitenkin on aivan mahdotonta, että 10 prosentin vähennyksellä se pystyy toimiaan, toimistaan suorittamaan. Saman aikaan näitä virastoja ja niiden hallintorakenteita pitäisi tutkailla, koska tuntuu siltä, että joskus hallintorakenteiden koko on liian iso ja se ei suinkaan heijastu tämän viraston toiminnan tehokkuuteen. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Fernandes, eh, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. EU-budjetti vuodelle 2013 on noussut noin 8 prosenttia, kun verrataan vuoden 2012 budjettiin. Ja kun katsotaan maksumäärärahoja, silloin niitä saadaan noin 138 miljardia euroa Toivottavasti tämä lisäys on riittävä, jotta voimme hoitaa ne sitoumukset, johon olemme ryhtyneet EU-ssa. Tässä painottaisin erityisesti niitä investointeja, joka jokainen jäsenvaltio tekee, varsinkin kohesiopolitiikan puolella. Haluaisin muistuttaa teitä, että vuoden 2011 lopussa komissio sai palauttaa noin 11 miljardia, jotka heijastelivat maksupyyntöjä. Ja tämä siitä syystä, että maksuja ei ollut riittävästi hyväksytty. Neuvosto kuitenkin oli itsepäinen ja toimi meidän intressejämme vastaan, joten vetoa neuvoston, että se toimisi tiukasti, realistisesti, jotta se ei pysäyttäisi sellaisten varojen maksuja, jotka on jo luvattu. Me olemme tehneet jo sitoumuksia, on tärkeää lisätä työllisyyttä, varmistaa kasvu ja samalla varmistaa se, että me saamme yhteiskunnallisen, alueellisen ja taloudellisen kohesion aikaiseksi. Lopuksi haluan onnitella esittelijä erinomaisesta työstä. Hän on vienyt eteenpäin kasvua ja työllisyyttä tämän budjetin avulla. Hän haluaa myös tukea pk-yrityksiä, nuorisoa ja kas- kestävää kasvua pääprioriteettina vuoden 2013 budjetissa. Kiitoksia. Gra- Kiitoksia. En näe täällä edustaja Materaa. Ja nyt annan sitten mm, tässä spontaanissa puheenvuoroissa seuraavaksi Kozlovskille puheenvuoron. Dziękuję pani przewodnicząca, pani komisarzu. Budżet unijny powinien stanowić instrument arvoisa komission jäsen, EU-talousarvion täytyy olla investointi, solidaarisuusväline, joka mahdollistaa ennen kaikkea sen, että voidaan edistää talouden kasvua. Siksi on sitä mieltä, että pitäisi voida luottaa resursseihin, jotta voidaan toteuttaa politiikkoja. Tarvitaan riittävää kasvua tätä kautta ja EUn pitää myös kehittyä kriisin aikana erityisesti 2012 vuonna. Monet jäsenvaltiot ovat joutuneet lisäämään budjettitukeaan. Mitä tulee näihin maksamattomiin maksutomusmäärärahoihin, niitä pitää käsitellä kestävällä tavalla niin, että koko budjettimenettely tästä kärsi, mitä tulee sitten maksumäärärahoihin, jos niitä ei toteuteta asianmukaisella tavalla. Tämä voisi nyt suurempia budjettiongelmia vielä meidän täytyy, meillä täytyy olla riittävät resurssit, koska muutoin tämä uhkaa sitä, että voidaan harjoittaa koheesiopolitiikkaa, joka mahdollistaa vauhdit, talouden vauhdittamisen ja kasvun EU-ssa. Kiitos. Grazie, onorevole Basescu. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Basescu. Foarte mult, doamnă președinte, în stabilirea bugetului trebuie să... Kiitos, puhemies Uskon, että on hyvin tärkeää asettaa pitkän tähtäimen prioriteetteja budjetinkin yhteydessä. Senpä takia tämä kasvu, työllisyys ovat kysymyksiä, joita jäsenvaltiossa pitää vahvistaa. Haluaisin korkeampia määrärahoja nuorille ja pk-yrityksille nimenomaan. Suurin osa sisämarkkinoilla toimivista yrityksistä on pk-kokoisia mutta ne saavat hyvin vähän kokonaisinvestoinneista. Sen takia olisi hyvin tärkeää, että PK-yrityksille suunnattu lisärahoitus helpottaisi meitä kriisin hoidossa. Haluan korostaa sitä, että rahoituksen vastuullisuus on hyvin tärkeää tänä, näinä aikoina. EUn e budjettia pitää tukea elvytystoimilla, joita jäsenvaltioissa täytäntöön pannaan, jotta talouden, tästä tulisi taloudelle myönteistä vaikutusta. Kiitos. Kiitoksia edustaja Van Nistelrooy. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluan osallistua tähän keskusteluun, koska olemme nyt seitsemänvuotisen ajanjakson lopussa. Ja nyt meillä on edessämme monia maksuja, jotka täytyy suurettaa varsinkin kohesiopolitiikan puolella. On ehkä hullua, että ensimmäisenä vuosina raha virtaa takaisin nettomaksajille jäsenvaltioille. Ja sitten tulla viimeisen vuosien ajanjakson ja nämä kieltäytyvät maksumasta laskua. Ensin ne saavat rahat takaisin ja sitten eivät enää maksa laskuja. Meidän pitäisi olla sellainen järjestelmä, joka kerää talteen ne rahat, jotka jäävät yli. Kyllä meidän täytyisi vähän ö, luovempia olla. Ei kansalaiset, eivät kansalaiset tästä mitään ymmärrä, enkä minäkään itse asiassa. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Paska. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúci, vážená pán, pán komisár. E, hospodárska situácia... Kiitos Euroopan taloudellinen tilanne mutkistuu entisestään ja olen vakuuttunut siitä, että me emme voi liikaa sitoutua näihin äh, talousarvioiden äh, kasvattamiseen. Jäsenvartioiden pitää säästää ja investoida ja sen takia olen varma, että parlamentti ja komissio kunnioittavat äh, neuvoston päätöksiä jäsenvaltiot kunnioittavat niitä myös ja meidän täytyy tietää, mitä varantoja on ja, ja miten pitkällä tähtäimellä nämä politiikat saadaan kuulostamaan järkeviltä. Esimerkiksi ne varat, joita käytetään esimerkiksi Euroopan historiakeskuksen rakentamiseksi. Grazie. Eh, ora do... Kiitoksia. Ja sen jälkeen annan nyt puheenvuoron komission jäsen Lewandowskille. Thank you for your comment. Kiitoksia teidän kommenteistanne. Nyt onkin muodikasta verrata Euroopan, parlament, Euroopan budjettia kansallisiin budjetteihin, mutta sitä voidaan perustella vain osittain, koska täyttä analogiaa ei synny useistakin syistä. Eurooppalaisessa budjetissa ollaan aina tasapainossa, ei vajetta, ei velkaantuneisuutta. Tämä johtuu koosta. Meidän budjettimme on 1 prosentti BKTLstä, mutta sitä voidaan verrata 4-5 prosentin BKTLstä, jota käytetään rahoitusvälineissä EU:ssa ja tämä ei ole syy biljoonien velan, jota jäsenvaltiot ovat synnyttäneet kuitenkin. Tämä saattaisi olla osa rangaistusta siihen, ra- ratkaisua, miten voidaan kasv- vastuullisesti e, esittää kasvua. Jos analogia löytyy, niin silloin me yritämme säästää, mitä voidaan säästää. Se on hallinnollista toimintaa ensimmäistä kertaa Euroopan yhteisön alusta 2010, äh, tai, tai nyt tullaan vähentämään virkamiehiä. Heidän määränsä vähenee, eikä enää lisänny. Ja tämä koskee myös virastoja. Niin tässä Rova Holmajerille vastauksena. Yes. Suoritussäästöjä syntyy kyllä, jos tarvitaan sopeutuksia esimerkiksi kehitysyhteistyövälineessä esimerkiksi Aasiassa, jos jotkut ohjelmat eivät mm, toimi niin silloin tämä näkyy kyllä budjettiesityksessä 2013. Nyt kulutuksemme on 66 miljardia euroa vähemmän kuin on sovittu rahoitusnäkymille 2007-2014. Tämä on nettotulosta siitä, mitä suoritussäästö tarkoittavat ja on oltu kurinalaisia budjetoinnissa EU:ssa, mutta siis budjettiin. Tässä on kyse siitä, että täytetään legitiimit, maksaa legitiimit maksut, laskut, joita tulee hyväksytystä hankkeesta jäsenvaltioissa. 4 prosenttia talousarvioista menee Brysselin ulkopuolella, 6 prosenttia liittyy hallinnollisiin menoihin. Mitä on sitten tuloksena, kun me lykkäämme tai me maksa? Tämä on ongelma, joka liittyy valtiovarainministeriön maksuihin. Tämä heikentää likviditeettiä jäsenvaltioissa. Tai vähentää investointimahdollisuuksia jäsenvaltiossa tai ei, ei voida auttaa pk-yrityksiä luottolaman tilanteessa. Sitten vielä lopuksi maksamattomat maksusitoumukset. Tämä koskee tulevia laskuja. Ei mikään ratkaisu tämäkään, ei mikään vaihtoehto varsinaisesti. 2013 budjetti rakennettiin tuloksille, joita saadaan äh, jäsenvaltiosta. Olen samaa mieltä Alan Lamasuurin kanssa siitä, että tämä on ehkä hiukan skitsofrenista lähettää näitä laskuja Brysseliin. Me arvioimme erittäin kriittisesti tätä ja sitten pyrimme noudattamaan äh, sitoumuksiamme, eikä meitä voida arvostella siitä, että maksamme laskuja, tulee 27 jäsenvaltiosta. Eikö tämä hieman skitsofreninen lähestymistapa? Olen sitä mieltä, että 2013 talousarvio, joka on viimeisin. Kukaan ei ole hämmästynyt siitä, että meillä on lisämaksupyyntöjä. Tämä on käytännön testi siitä, mitä kutsutaan kasvuagendaksi EU-ssa, ja tämä joka hoidetaan finanssipoliittisesti vastuullisella tavalla. Kiitos. Grazie commissario, la parola all'onorevole Lavia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lavia, kaksi minuuttia. Eh. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kollegoita tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Tästä kävi selväksi, että meillä on laaja yhteisymmärrys siitä, että komission kantaa voimme tukea. On selkeää, että maksusitoumusten pitää noudata, noudattaa aikaisempien vuodien sito, vuosien sitoumuksia ja jos meillä tällä hetkellä on 207 miljoonaa euroa äh, maksamatta, niin, niin kyllä meidän näitä maksuja, laskuja todella pitää maksaa ja niinpä. Ja nämä ovat ihan oikeutettuja laskuja, koska ne ovat syntyneet äh, aikaisempien vuosien sitoumuksista, joihin on ryhdytty. Ja sen takia maksusitoumusten tarve äh, keskittyy niin otsakkeisiin, jotka liittyvät lähemmin Eh, talouskasvuun ja kehitykseen. Ja senpä takia tämä keskustelu tai, tai taistelu maksusitoumuksista on hyvin tärkeä. Parlamentilla nyt on neuvottelumandaatti ja tiedetään, missä nyt sitten nämä, eh, eh, nämä taistelulinjat kulkevat. On selkeää, että ellei saada aikaan yhteistä lähtökohtaa tiedolle, niin eri toimielimet tekevät erilaisia johtopäätöksiä ja se sitten vaikeuttaa sovittelua. Viime vuonnakin meillä oli erilaiset taustat keskustelujen pohjana, joten meidän täytyy seurata ja valvoa näitä maksuja ja, ja, ja me näemme tämän hieman eri tavalla kuin neuvoston, mutta me pyydämme nyt, että neuvosto ottaa osaa toimielinten väliseen vuoropuheluun, jotta keskustelujen päätteeksi siinä vaiheessa, kun vuoden 2013 talousarviota hyväksytään, niin saamme yhteisen näkökannan siihen, mitkä tarpeet meillä on. Haluaisin kiittää komissaari Lewandowskia uskollisesta yhteistyöstään ja kiittää myös poliittisia ryhmiä, jotka tätä, tätä neuvotteluvaltuutta ovat tukeneet Monet ovat antaneet oman kantansa ja tämä vahvistaa meidän eh, valtuuksiamme toimijoiden välisissä neuvotteluissa ensi viikolla. Kiitoksia. Näin keskustelu tästä asiasta on päättynyt ja äänestys pidetään huomenna kello 12.30.